This was a time after. Yeah. So hello everybody. No niin, hei kaikille. On ilo saada toivottaa teidät tervetulleeksi tänne. Ja tämä kokous äh, hän välitetään internetin kautta koko maailmalle. On ilo saada äh, pitää teitä täällä tänään äh, julkisen kuulemisen tiimoilta. Kysymyksessä on siis julkinen kuuleminen valtiollista sijoitusrahastoista. Joten minulle on suuri ilo saada avata tämä kuuleminen, koska valtiolliset sijoitusrahastot ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina. Ja noin arvioitu holdingen 5-8 triljoonaa USA-dollaria tällä hetkellä, riittyen siihen, miten tämä määritellään. Valtiollisella sijoitusrahastolla on hyvin tärkeä rooli va- talouden vakaudessa. Ne liittyvät läheisesti julkiseen rahoitukseen, rahapolitiikkaan ja ulkoisissa toimissa, kuten esimerkiksi valuuttakursseissa. valtiollisissa sijoitusrahastoissa on huomioitava myös sen vaikutus laajempaan talouteen. Ja sen vuoksi näiden hallintorakenteissa täytyy huomioida tämä vastuu eri hallinto elinten välillä, samoin kuin myös itsenäisyyden ja valvonnan välillä. Ja tässä kuulemisessa, Ekon kuulemisessa, tarkoitus on myös hieman arvioida sitä, toimivatko nämä hyvin, ovatko ne tarpeeksi avoimia. Me haluamme myös paremmin ymmärtää niiden sijoitusstrategioita ja samoin myös sen, voiko näillä olla epävakauttavakin vaikutus, voivatko ne lisätä volatiliteettia, ovatko ne häivyttämässä linjoja valtion eri roolien välillä valvojana ja osallistujina talousmarkkinoille. Näillä investoinneilla voitaisiin tukea myös pitkän aikavälin investointeja Euroopassa – varsinkin ajatellen eh, esiriä. Ennen kuin annan puheenvuoron kolmelle eh, asiantuntijalle, esittelen heidät nopeasti. Minulle on eh, suuri ilo saada toivottaa tervetulleeksi Tore Famrak, joka toimii siis Norjan valtiovarainministeriössä vuodesta 2015 joka siis äh, valvoo äh, Norjan eläkerahastoa ja se on maailman suurin valtiollinen sijoitusrahasto. 900 miljardia dollaria vuoden 2017 alussa oli tämän koko. Tervetuloa myös äh, Guido Bikissa. Hän on Euroopan investointipankin institutionaalisen strategiaosaston johtaja ja hän vastaa suhteesta Euroopan investointipankin kautta näihin strategisiin investointirahastoihin. Ja tietenkin on jälleen kerran ilo toivottaa tervetulleeksi uudestaan professori Stephen Griffith Jones. Hän on erittäin tunnettu akateemikko kansainvälisen rahoituksessa ja makrotalouden kysymyksissä. Hän on tällä hetkellä USAssa Kolumbian yliopistossa ja hän on julkaissut paljon näistä rahastoista. Meillä on tiukat säännöt aikataulujen mukaan, koska aikaa on vähän, joten ensin annan puheenvuoron jokaiselle teistä kymmeneksi minuutiksi alkupuheenvuoroksi ja sitten sen jälkeen jäsenet, Euroopan parlamentin jäsenet voivat esittää kysymyksiä, jos sopii, niin aloittaisin tämän esityslistan mukaisesti. Joten ensin annan Tuure Vamraakille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, for... Kiitos eh, puheenjohtaja siitä, että kutsuitte minut tänne osallistumaan. Valtiolliset sijoitusrahastot eh, ovat tällaisia erityisiä investointivälineitä, jota, jotka hallitus odottaa omistaa. Ja tällaisia rahastoja on noin 80 maailmanlaajuisesti ja niiden yhteinen määrä on noin 7,4 miljardia US-dollaria. Tämä on noin 10 prosenttia globaalista markkinoista liittyen pääomiin ja, ja investointilainoihin. Ja yli puolet tästä pääomasta tulee öljystä ja kaasusta. Ja Kaikkein suurimmat tällaiset valtiolliset sijoitusrahastot sijaitsevat Norjassa, Kiinassa, Abu Dhabissa, Saudi-Arabiassa, Kuwaitissa, Singaporessa ja Katarissa maita, jotka ovat hyvin heterogeenisiä, ottaen huomioon sekä historialliset että poliittiset taustat. Ja samoin täytyy ottaa huomioon se, miten niitä hallinnoidaan institutionaalisesti ja minkälaiset perinteet äh, myös äh, avoimuudessa on. Ja tästä äh, syystä saattaa olla hieman vaikeaa välillä tavallaan käsitellä näitä yhtenäisenä investoijaryhmänä. Ja sen vuoksi minä Keskityn omassa puheessani avainkysymyksiin, jotka liittyvät Norjaan ja meidän hallinnon Pension Fund Globaliin, joka on siis eläkerahasto. Norja toimii, oli mukana laatimassa Santiagon periaatteita jo vuonna 2008 ja nämä periaatteet sisältävät 24 yleisesti hyväksyttyä periaatetta ja käytännettä, johon liittyy avoimuus, hyvä hallintotapa ja hyvät varovaiset investointikäytänteet. Vaikka Norja ei ole jäsen tässä äh, foorumissa, niin me kuitenkin äh, kannatamme Santiagon periaatteita. Kun, äh, tai eurooppalaisessa keskustelussa valtiollisista sijoitusrahoista on ollut huolian aiheita liittyen avoimuuteen ja siihen, onko kyseessä esimerkiksi poliittiset tai strategiset kunnianhimot tai taloudelliset tavoitteet. Ja sen vuoksi ensin haluaisin kertoa, miksi, taustoja sille, että miksi Norjalla on näin suuri sijoitusrahasto. Meidän rahastomme alkuperäinen nimi oli Norjan petrolirahasto, Petroleum Fund, johtuen siitä, että tämä rahasto perustuu luonnonvaroille. Ja äh, tässä on kysymys äh, sit, tai siis tämä rahasto perustettiin 1992 vuosikymmentä sen jälkeen, kun Oljan, Norjan öljyn tuotanto aloitettiin. Ja hallituksen nämä öljytulot ohjattiin tähän rahastoon ja sitten sieltä siirrettiin budjettiin takaisin niitä vajeita, mitä tuli ei-öljybudjetista. Sen vuoksi voisi oikeastaan sanoa, että talous ja monetari rahapolitiikka perustuu hyvin pitkälti tähän öljyrahastoon ja siihen, että se on enemminkin kuin se, että Norja olisi halunnut olla kunnianhimoinen sijoittaja, kansainvälinen sijoittaja. Jotta me saisimme aikaan hyvää pitkän aikavälin tuottoa, silloin pitää hyväksyä tietty määrä riskejä myös. Ja jotta voisi kyetä arvioimaan tämän riskin, niin silloin täytyy myös voida arvioida investointistrategiaa ja riskiprofiileja. Ja tämä on välillä hyvinkin hankalaa johtuen markkinoiden haasteista. Meillä Norjan parlamentti on tämä ehkäpä suurin vastaaja tässä ja itse rahaston omistaa Norjan kansalaiset. Valtiovarainministeriöllä on virallinen vastuu tästä rahaston hallinnasta ja sitten itse operatiivisen toiminnan hoitaa Norjan keskuspankki. Ja ministeri asettaa benchmark-indeksin, jota, jota, meidän rahaston hallinnoja noudattaa. Ja näiden riskin rajojen sisällä Norjan keskuspankki toimii itsenäisesti erillään ministeriöstä. Investointistrategiassa pyritään maksimoimaan taloudellinen tuotto tietyn riskimarginaalin puitteissa. Ja tämän riskin puitteissa rahastoa hallinnoidaan vastuullisesti. Ja jotta me voisimme ylläpitää laajaa parlamentaarista ja julkista tukea tälle rahastolle, on välttämätöntä, että meidän omistajuutemme yrityksissä ympäri maailman on hyväksyttävää myös Norjan kansalaisille. Ja haluaisin myös painottaa sitä, että tämä rahasto ei ole mikään ympäristöpolitiikan tai ulkopolitiikan väline vaan tässä käytetään lähinnä listattuja pääomia, listattuja tulovälineitä. Rahasto on myös siis investoija pienyrityksiin ja strategiset se, meidän strategiamme on se, että tämä rahasto on hallituksen pitkän aikavälin säästöväline. Eli tällä hetkellä äh, tämä äh, painoarvo on 62,5 prosenttia ja pääomissa ja sitten 37,5 prosenttia on äh, listaamattomissa joukkovelkakirjoissa – Jos verrataan globaaliin markkinaportfolioon, niin meillä on enemmän listattuja pääomia ja meidän rahastomme investoi globaalisti eurooppalaisiin pääomamarkkinoihin noin 10 prosenttia verrattuna markkina-arvoon, painoarvoon. Eli me rahoitamme hyvin paljon listattuja yrityksiä ja tätä kautta me rahoitamme myös yksityisen sektorin työllisyyttä. Me olemme myös merkittävä investoija esimerkiksi joukkovelkakirjoihin, joita esimerkiksi Euroopan investointipankki antaa. Ja erittäin tärkeää on se, että toimii mahdollisimman avoimesti, jotta me saamme tukea muilta osapuolilta. Tärkeää on myös, että me varmistamme lyhyen aikavälin riskin arvioinnin, koska se on tärkeää pitkän aikavälin investoijille myös. Investointimandaatin me saamme valtiovarainministeriöstä ja tavoite on, että kaikki tehdään mahdollisimman avoimesti ja että hallinta toimii terveellä tavalla. Esimerkiksi me julistamme vuosittain esimerkiksi listaamattomat kiinteistöt ja muut pääomatulot. Jotta voimme olla avoimia myös vastaanottoon tuottavia maita kohtaan, jotka siis, joihin varoja investoidaan, niin kaikki avainasiakirjat julkaistaan englanniksi ministeriön sivuilla sekä keskuspankin sivuilla. Kiitos, piditte kiinni hyvin aikarajoituksistakin. Toinen puhuja panelissamme on äh, Guido Bikissa. Olkaa hyvä. Very much, dear. Kiitoksia oikein paljon, herra, äh, arvoisa herra Ferber, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kollegat. Minulla on kunnia, että minut on kutsuttu puhumaan valtiollista sijoitusrahastoista. Tämän äh, sijoittajien luokan merkitys on aivan selvä. He hallinnoivat yli 7 biljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta omaisuuseriä. Haluaisin keskittyä neljään avainkysymykseen, jotka meidän pitäisi ymmärtää, että voisimme ymmärtää näiden valtioiden sijoitusrahastojen merkityksen ja monimutkaisuuden. Ensinnäkin investointihalukkuus ja markkinavaikutus, tietotaito ja due diligence, hallinnointi ja eturistiriidat ja valtiolliset sijoitusrahastot kumppaneina pitkän aikavälin sijoituksissa. Ensin lähden mm, investointihalukkuudesta ja markkinavaikutuksista. Nämä rahastot ovat pitkän aikaa aikavälin sijoittajia, joilla on suurempi riskinottohalukkuus kuin tavallisilla sijoittajilla. Niiden sijoitusstrategiat ovat hitaita ja se sopii hyvin niiden pitkän aikavälin luonteeseen. Tämä vähintää myynti- ja ostotapahtuman volatiliteettia. Tämä voi olla yksi näiden rahastojen suurimmista eduista, koska niiden investointistrategioiden hintaa eivät ohjaa lyhyen aikavälin voitot ja tällä tavoin lyhyen aikavälin hinnanvaihtelut eivät vaikuta niihin. Valtioiden sijoitusrahastojen luonne on yleensä sellainen, että investointeja tapahtuu ainoastaan tietyissä olosuhteissa, joita ei ohjaa kauppastrategia. Tämän takia näiden rahastojen sijoitukset ovat usein ei-likvideihin omaisuuseriin, kuten kiinteistöihin ja infrastruktuureihin. Lisäksi valtiolliset sijoitusrahoitus voidaan jakaa hyödykepohjaisiin ja ei-hyödykepohjaisiin rahastoihin. Ensimmäinen on yleisempi ja se on alttiimpi mahdollisille divestointivaatimuksille. Ähm, toiseksi tietotaito ja due diligence. Tässä usein äh, tämä liittyy ähm, valtion politiikkaan osiin eikä niinkään sijoituksiin. Sorry. So, if uh, sovereign wealth funds Jos uh, valtiolliset sijoitusrahastot uh, ovat pitkän aikavälin vakaa sijoittaja markkinoiden näkökulmasta, kysymys on, pystyvätkö ne päättämään – vakaasta ja hyvästä investointistrategiasta. Meidän kokemuksen mukaan joidenkin näiden rahastojen kohdalla, erityisesti Lähi-idän rahastojen kohdalla, tämä due diligence-menettely ja eh, sijoitustietotaito eivät ole kovinkaan pitkälle kehittyneitä. Monissa valtioissa sijoitusrahastoissa sijoituspäätökset tehdään byrokraattisen prosessin seurauksena, eikä niinkään tehdä syvällistä analyysiä mm, eh, näistä omaisuuseristä. Joissain tapauksissa valtion sijoitusrahasto mandatoi kolmannen osapuolen mm, valitsemaan nämä sijoituskohteet ja tällä tavoin se delegoi osittain tai täysin tämän due diligence-prosessin. Hallinnointi ja eturistariita. Asia, jossa tarvitaan eniten edistystä, on hallinnointi ja avoimuus. 2830 rahastoa, jotka hallinnoivat noin 80 prosenttia hallinnoidusta omaisuuseristä, loivat periaatteet hyvästä hallinnosta, vastuullisuudesta ja varovaista sijoitushankkeista käytänteistä, niin kutsutut Santiagon periaatteet. Tästä luotiin sitten valtiollisten sijoitusrahastojen kansainvälinen foorumi, joka helpottaa valtioiden sijoitusrahastojen toimien ymmärtämistä ja Santiago-periaatteiden levittämistä. Kuitenkin meidän kokemuksemme mukaan näistä periaatteista huolimatta on vielä hyvin paljon eroavaisuuksia siinä, miten parhaita käytänteitä pannaan täytäntöön ja avoimuus varmistetaan. Monissa tapauksissa on vielä sekaannusta investointipäätösten ja valtion etujen välillä valtiollisten sijoitusrahastojen politiikan tavoitteita ei ole määritelty kunnolla ja silloin nousee esiin kysymys joidenkin sijoitusten taustoista ja divestointipolitiikasta. Ehdollisuus investoinnille, kun varojen allegointi delegoidaan, liittyy valtion politiikan tavoitteisiin eikä niinkään pelkästään rahoituksellisiin perusteluihin Tällä tavoin käy esimerkiksi, kun kansalliset yritykset ja omaisuuserät äh, ovat yhteydessä toisiinsa. Standardit eivät ole korkeimmalla mahdollisella tasalla. Tämä osittain johtuu valtiollisten sijoitusrahastojen erityisluonteesta, jotka yhdistävät varainhoitotavoitteen mahdollisen poliittisen tavoitteen kanssa. Joidenkin valtiollisten sijoitusrahastojen ei niin selvä hallinnointi johtaa siihen, että ne eivät ole täysin riippumattomia omista hallituksistaan. Ja siksi voidaan olla huolissaan, että näitä resursseja käytetään muihin tarkoituksiin kuin sijoitustavoitteisiin. Sitten valtion sijoitusrahastot pitkän aikavälin sijoitusten kumppaneina. Näiden rahastojen luonne on sekalainen, koska niillä on kaksi erityispiirrettä. Pitkän aikavälin tavoite ja joustava riskin absorbointikyky niin, että ne eivät halua likvideihin omaisuuseriin investoida niin paljon. Ja toisekseen ei kovinkaan vahva hallinnointi ja rajoitettu due diligence ja asiantuntemuskyky. Mm. Tässä kyse nousee esiin, että voidaanko nämä yhdistää strategiseen investointiin. Valtioiset sijoitusrahastot ovat joskus osoittaneet kiinnostusta sijoittaa pitkän aikavälin omaisuuseriin, joita tuovat markkinoille monenkeskiset kehityspankit joissain tapauksissa – ne ovat tehneet sopimuksia näiden monenkeskisten kehityspankkien kanssa. Monenkeskinen pankki on virallinen lainanantaja ja siksi sillä on kaik- täysi vastuu kaikenlaista luottotapahtumista, jotka syntyvät näistä sijoituksista. Ja odotus on se, että tämä monenkeskinen pankki onnistuisi neuvottelemaan sellaiset edellytykset, että mikäli tapahtuu luottotapahtuma, niin tappiot minimoidaan, mutta tässä syntyy kaksi huolenaihetta. Ensinnäkin riski maineelle ja vastuullisuudelle. Luottotapahtuman kohdalla ei ole aivan selvää, voisiko monenkeskinen pankki neuvotella sellaiset olosuhteet, jotka olisivat optimaaliset. Ei myöskään ole selvää, että ovatko ne ehdot, joita rahasto on allokoinut riittävän selviä. Tässä tapauksessa monenkeskinen sen pankki voidaan vaikuttaa. Tämä voi aiheuttaa jonkinlaista mainen riskiä ja se on sitä suurempi, mitä tiukemmat kriteerit ovat. Mm, etuisuusasemassa, jotta voitaisiin neuvotella sopivammat edellytykset, on toinen kysymys. Historiallisesti monenkeskiset pankit ovat onnistuneet luomaan rakentavaa vuoropuhelua hallitusten ja viranomaisten kanssa, jos on ollut luottotapa, tapahtumia, joilla on ollut suora tai epäsuora vaikutus maan hallintoon. Tällainen vuoropuhelu osoittaa etuisuusaseman, jota pidetään hyväksyttävänä ja halliluttavana, koska monenkeskisillä pankilla on rajoitetut tasot ja siksi äm, ne hyötyvät tästä etuisuusasemasta, mutta monenkeskisten pankkeen pitää tukea myös lainanantajia vaikeissa tilanteissa tehdä läheistä yhteistyötä hallitusten kanssa. Kun on kyse kumppanuudesta tai valtakirjasopimuksesta, joka hyödyttäisi valtiosta sijoitusrahastoa, tämä omaisuuserien kokonaismäärä voisi tulla niin suureksi, että perintä voi muodostua vaikeaksi. Joissain tapauksissa on siis parempi, no, täytyisi pohtia parempia investointikumppanuuksia valtiollisten sijoitusrahastojen kanssa ja varmistaa monenkeskisten pankkien riippumattomuus. Tällainen riippumattomuus mahdollistaisi sen, että niiden täytyisi vaarantaa tavoitteitaan. Tällainen riippumattomuus vähentäisi myös mahdollista maineriskiä ja muutosta kannustimiin, jotka vaikuttavat monenkeskisen pankin päätöksiin. Tämä olisi erityisesti totta, jos valtiolliselle sijoitusrahastolle kanavoidaan resursseja esiriltä. Samanaikaisesti jatkuva vuoropuhelu valtioisten sijoitusrahastojen kanssa, erityisesti niiden kanssa, jotka osoittavat parempaa hallinnointia ja avoimuutta, on arvokasta ja se voi mm, auttaa siihen, että voidaan assosioida valtiosten sijoitusrahastojen pitkän aikavälin eh, luonne pitkän aikavälin eh, tavoitteisiin, kuten Euroopan investointisuunnitelmaan. Kiitoksia. No. Kiitokset ja sitten eh, annan lopuksi vielä puheenvuoron kolmannelle asiantuntijalle professori Stefanin Griffith-Jonesille. Olkaa hyvä. Um. Kiitoksia. Suuri kunnia olla täällä. Kiitän kovasti kutsusta. Haluaisin ottaa esille kolme aspektia. Ensinnäkin, miten äh, tämä ilmiö äh, valtion äh, investointirahastot ovat edistyneet, miten ne toimivat ja sitten hiukan minkälaisia investointistrategioita sovelletaan, erityisesti ajatellen tässä esiriä. Mitä tulee tähän ensimmäiseen, olen jakanut teille näitä kuvia, josta, josta näkyy, että alun perin valtion sijoitusrahastot ovat kasvaneet varsin nopeasti, erityisesti silloin kun hyödykkeiden hinnat ovat korkealla. Ja siksi varsin dramaattinen luku, joka kuvaa niiden kasvua. Esimerkiksi 2007 oltiin noin seitsemän, kolmessa biljoonassa kymmenen vuotta tämän jälkeen, oltiin 7,5 biljoonassa dollarissa – Aivan erityisen kiinnostavaa on, minkä näytän tässä kuvassa, että kun hyödykehinnat laskivat jyrkästi 2010-luvun puolivälissä ja monet maat, jotka aikaisemmin omasivat suuria vaihtotaseen ylijäämiä, nyt joutuvat toisaalliseen tilanteeseen ja siksi nämä, kuitenkaan nämä rahastot eivät juurikaan laskeneet arvoltaan. Ja tämä on hyvin kiinnostavaa, jos tarkastellaan näitä lukuja vuodesta 2014 vuoteen 16 käytännössä varsin vähän volatiliteettia on omaisuud, varallisuuden kokonaismäärissä ollut. Tämä näkyy hyvin näissä äh, kuvissa. Nyt sitten palaan näihin kielteisiin vaikutuksiin valtion ö, äh, investointirahastojen myynnissä, miten se vaikuttaa hinta volatiliteetin. Niin tätä on mielestäni liioiteltu. Vaikkakin nämä näiden rahaston hallinnat varat ovat tärkeitä, niin on kiinnostavaa verrata niiden laajuutta muihin toimijoihin, esimerkiksi eläkerahastot. Globaalisti niitä 35 biljoonaa, maailman siis viisinkertainen määrä omaisuus e- eriä kuin valtion Niin kuin tästä ykköskuvasta näette, vuodelta 2015 maaliskuun 17 kokonaissummat eivät juurikaan ole siirtyneet. Myös omaisuudet liittyvät öljyyn ja kaasuun, vaikkakin on ollut tällaisia hinnan hinnanlaskuja öljyssä ja kaasussa. Tämä johtuu, että maat ensin käyttävät suuret ulkomaanvallat varantonsa ja sitten ehkä valtion varojaan ja yrittävät säilyttää mahdollisimman paljon resursseja valtion sijoitusrahastossa. Ja ensimmäinen puhuja Norjasta, joka on johtanut val- siellä maanrahastoa, on hiljattain totesi, että valtion sijoitusrahastot eivät ehkä tuekaan omaisuuden hintoja samalla tavalla tulevaisuudessa verrattuna aikaisempiin vuosiin, mutta vieläkin odotetaan, että ne vaikuttavat tavallaan suhdannetta tasavasti. Ja on kiinnostavaa itse asiassa, että alkuvaiheessa 2008-2009 niin niiden hinnoissa valtion sijoitusrahastot odottamattomallakin tavalla vaikuttivat kansainväliseen rahoitusvakauteen ja auttoivat uuden, pääomittamaan suurimpia kansainvälisiä pankkeja, jotka kärsivät suurista tappioista. Ja yleisemmin usein rahoituskriisin yhteydessä ne pitivät markkinat toiminnassa ostamalla omaisuuseriä, kun muut investoijat vetäytyivät. Joten kuten minä sanoin, Erityisesti öljyn viennissä syntyi ylijäämiä, mutta myös muilla nousevilla markkinoilla. Niiden osuus on kuitenkin kutistunut huomattavasti ja ollaan jopa vajeen puolella. Pääasiassa tässä tämä on kärsinyt tässä on käsitelty keskuspankkien pitämät ulkomaanvarannot, eikä niinkään tämä ole vaikuttanut valtion sijoitusrahastoihin. Ne vain kas- lakkasivat kasvamasta, mutta eivät kuitenkaan laskeneetkaan. Tämän takia öljynviet tavallaan täyttävät tällaista finanssipoliittista kuilua myymällä varantojaan, varoja, joita oli kerätty hyvinä aikoina. Ja pitkän aikavälin kannattavammat strategiat otettiin käyttöön, vaikkakin näihin rahastoihin ei niin paljon investoitu. Sitten haluaisin puhua hiukan eri lähteistä valtion sijoitusrahastoille, miten ne keräävät varallisuutta ja miten se sitten vaikuttaa. Ja tässä yhteydessä viittaisin toiseen taulukkoon, niin pieni taulukko numero kaksi. Mielestäni on tärkeää aloittaa vaihtotasesta. Yksi pääsyistä valtion äh, sijoitusrahastoilla on juuri tämä ylijäämä vaihtotaseessa ja me voimme erottaa erilaisia syitä. Ensimmäistä voidaan kuulua varallisuuden korvaamiseksi. Tässä tapauksessa on tämä vaihtotaseen ylijäämä, joka johtuu siitä, että on käytetty ei-uusiutuvia luonnonvaroja. erityisesti näin on öljyn kohdalla ja sitä kuvata, kuvaa hyvin tämä Norjan valtion sijoitusrahasto tässä muutetaan ei-likuideja luonnonvaroja nettotuottovaraisuudeksi. Ehkä kannattaisi kehitysmaalla tai jollekin muullekin maalle jättää nämä maat, varat hyödyntämättä erityisesti jos tulot vain kulutetaan kuitenkin, kotimaiset investoinnit ovat järkeviä ja voidaan kerätä käyttöomaisuutta ja näin voidaan saada aikaan kestävää pitkän aikavälin kasvua. Erityisesti voidaan auttaa monimuotoistavan tuotantopohjaa kotimaan taloudessa. Tämä tietysti pätee myös pitkän aikavälin eläkerahastojen toiminnassa. Luonnollisesti iso ongelma on poliittisen talouden paineet, jotka vaikuttavat liialliseen kulutukseen tai siihen, että investoidaan liikaa infrastruktuuriin jolla voi olla vähäisiä sosiaalisia hyötyjä. Sitten toinen kysymys voidaan nähdä päätöksenä käyttää näitä tuloja joko kansainvälisessä tai kotimaan politiikassa. Jos käytetään resursseja tai jätetään ne hyödyntämättä ja myönnetään, jaetaan tulot kotimaisen kulutuksen ja varallisuuden välille vaikuttaa. Tämä vaihtelee maan tulotasosta riippuen niin kuin täällä osoitettiin, rikas Norjan kaltainen maa ihan oikein suosii pitkän aikavälin säästöjä, koska sen väestö on jo varsin vauras, niin kuitenkin keskitaso, keskivauras maa tai jopa köyhän maa voi käyttää varallisuuden nopean kehityksen, ja ei saada aikaan vaikutusta. Tämä kaikki liittyy luonnonvaroihin siis. Sitten toinen motiivi, jota sitä voidaan kutsua tällaiseksi kestäväksi ylijäämämotiperusteeksi, joka liittyy myös tähän vaihtotasylijäämään. Tämä liittyy maihin, joilla ei ole luonnonvara niinkään. Niin tässä usein puhutaan maista kuten Kiinasta ja muista Aasian maista, mutta tässä yhteydessä varmasti voitaisiin myös puhua vaikka Saksasta tai Hollannista, joilla on myös huomattavat vaihtotaseen ylijäämät verrattuna bruttokansantuotteeseen, niin nämä ovat aika kestäviä ylijäämiä, mitä tulee kasvuun ja vaihtokurssin nousuun. Sitten kolmatta voidaan kutsua suhdanteita tasavaksi. Tässä voidaan tehdä ero vaiht- suhdanteiden e-, eroissa. Ja toinen liittyy Latinalaisen Amerikkaan ja Afrikkaan, ja tämä liittyy suhdannevaihteluihin ulkoisissa hinnoissa. Kun hyödykehinnat ovat ylhäällä, niin pyritään vakauttamaan tilannetta, mutta tämä on vaikea tietää, onko tämä hinnan nousu pysyvää vai väliaikaista. Sitten neljäs motiivi, joka ei oikeastaan johda josta ei useinkaan puhuta, on tällainen tiukka itsevakuutustoimi. Tässä keskitytään pääoman eikä niinkään vaihtotaseen, mutta koska pääoman kehitys on varsin myötäsyklistä, niin usein tämä on liitetty kehitysmaihin, mutta myös kehittyneisiin maihin, kuten Espanjaan ja Kreikkaan pääomavirrat voivat myös muuttaa suuntaansa. Niin kuin tässä taulukossa kaksi nähdään, siellä perustellaan, käydään läpi eri perusteita ja ne määrittelevät rahaston luonnetta ja mistä sen investoinnit koostuvat. Valtion investointirahastot sopivat erityisesti silloin, kun on vaihtotase ylijäämä ja silloin, kun selkeästi on kyseessä pitkän aikavälin sijoitukset. Jos haluat oikeastaan nettopääomavirrat eivät juurikaan liity tähän. Sitten tähän liittyy myös omaisuuserien allokointi ja pitäisikö tässä olla eroa riippuen ylijäämän syystä lähteestä. Ehkä tämä on tärkeämpää kuin likviditeetti, jos omaisuuserät ovat pitkän aikavälin sijoituksia ja pysyvämpiä. Ja tämän takia niillä voi olla pidempi elinaika ja vähempi riskiprofiili kuin vaurailla yksilöillä vaikka sijoituksissaan. Ja tämän takia kriteeri, kun valitaan näitä omaisuuseriä salkkuun, se voi olla eri valtion sijoitusrahastossa. Ehkä toimitaan vähemmän spekulatiivisesta pohjalta ja pidemmällä aikavälillä kuin yksityisten sijoitusten yhteydessä. Ja tämä on mielestäni hyvin tärkeä etu. Näin voidaan houkutella valtiovaarallisuutta Kuitenkin, niin kuin on sanottu, on tärkeää, että otetaan huomioon avoimuus ja myös muut, muita tavoitteita ei käytä minä tekosyynä alhaiselle tuotolle. Sitten vielä lopuksi pitää korostaa kestävää kehitystä, niin kuin Norjan tapauksessa on tilanne. Tämä sopisi varsin hyvin kaikkiin muihinkin valtiosijoitusrahastoihin. Sitten vielä lopuksi haluaisin puhua siitä, miten valtion äh, investointivaroja voitaisiin saada EU, EU, EUn käyttöön. Viittaan tässä erityisesti Junckerin suunnitelmaan ja esirahaston, kuten aikaisemmin sanoin, valtion investointirahastot ovat ideaalisia toimijoita infrastruktuuriin sijoitukseen, erityisesti tulee innovointiin ja vihreään kehitykseen, pitkän aikavälin sijoitusprofiileihin. Jos investoidaan infrastruktuuriin, Tämä on arvokasta investointia, koska se monimuotoistaa sijoitussalkkua ja eikä se juurikaan liity joukkolainoihin ja osakkeiden arvoon. Ja se varmistaa tietyn tuoton, joka sopii pitkän aikavälin tavoitteisiin sukupolvien välisessä vaurauden siirrossa pitkän aikavälinen luonne näissä varallisuuksissa, kuten eläkerahastossakin, sopii varsin hyvin pitkä aika, pitkän aikavälin sijoituksiin. Ja itse asiassa monet valtiosijoitusrahastot vaikka niiden kokonaisvarat ovat vähentyneet, ne silti altistavat toimiaan vähemmän likvideille omaisuuserille. Ja tämän ja näin niiden varoja voidaan käyttää pitkäaikaisiin sijoituksiin. Ne ovat jo huomattavia sijoittajia, mitä tulee Euroopan ö, jouk- yritysjoukkolainoihin. Ei voi käyttää, voisi käyttää niitä laajemminkin hyväksi. Ja nyt kun pyritään laajentamaan Junckerin suunnitelmaa, olisi hyvä, jos nämä valtion sijoitusrahastot voisivat myötävaikuttaa tai osallistua sitoa enemmän voimavaroja, jos vain tuotto on houkuttelevalla tasolla. Sitten vielä muutama kiinnostava kysymys. Ensinnäkin pitäisikö kehittää jotakin erityismekanismeja, jotta voidaan houkutella tällaista varallisuutta eh, EU-hun. Yksi esimerkki on todellakin Kiinan investoinnin rooli ja miten se näkyy nyt Junckerin suunnassa erityisesti viittaan uuteen silkkitiehen samantyyppisesti Aasian infrastruktuurinvestointi pankki voisi olla kiinnostunut erityisinvestoinnista yhteishankkeista. Sitten toiseksi kansalliset kehityspankit jota kutsutaan myös Promotional Bank nimellä. Niillä tulee olemaan ihan oikeutetusti suurempi rooli Junckerin suunnitelmassa ja eurooppalaisissa investoinneissa käytetään hyväksi KFVn kokemusta ja muiden kehityspankkien menestystä EU:ssa. Mikä rooli valtiorahastoilla voisi olla, kun rahoitetaan näitä kansallisia kehityspankkeja? Sitten kolmanneksi ja lopuksi vielä tietysti Euroopan to- toimielimet, erityisesti tämä ylistetty Norjan valtion sijoitusrahasto, tämä olisi arvokas lähde eu investoinnille Sitten muita erityismekanismeja, joita pitäisi kehittää, että näin voisi tapahtua laajemmassa mittakaavassa. Ja lisäksi us ja mielestäni tästä ei useinkaan puhuta. Monet EU-maat, kuten Saksa ja Alankomaat, aivan erityisesti, niillä on erittäin suuret ylijäämät 90 prosenttia suhteessa BKT. -hän. Minkälaisia mekanismeja voitaisiin kehittää näille maille, jotta ne äh, kanavoivat enemmän pitkäaikavälin säästöjään tuottavaan investointiin EU-ssa, joko niiden omissa, joka omissa maissaan tai muissa EU-maissa, erityisesti EU-mekanismien kautta, kuten Junckerin suunnitelman kautta. Esimerkiksi voisiko, voisiko saksalaiset tai alankomaalaiset eläkerastoilla voitaisiinko niitä invest- rohkaista investoimaan enemmän muihin EU-maihin? Mikä, mitkä olisivat parat keinot tai kannustimet tällaiseen? Vielä lyhyt kommentti. Vaikkakin on hyvin tärkeää, että annetaan takeet yksityissektorille, niin kuin aiemmin todettiin, sekin on tärkeää, että vältetään liiallista sekaantumista yksityisen sektorin sijoituksiin, jos tapahtuu tällaista, tällaista kielteistä kehitystä. Kiitokset kaikille panelisteille. Ja nyt sitten kysymyksiä ja vastauksia. Euroopan parlamentin jäsenet, eh, normaali menettelytapa, maksimi kaksi minuuttia esittää kysymys ja kertokaa kenelle te sen esitätte. Ja sitten panelistilla on kolme minuuttia aikaa vastata välittömästi kysymykseen. EBPP Burkhard Paltsä saa ensin puheenvuoron, olkaa hyvä. Und auch vielen Dank für ihre... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös äh, halukkuudestanne tänään äh, talousasian valiokunnassa äh, vastata kysymyksiimme. Kyllähän maailmanlaajuisesti on ihan menestyksekkäitä valtiollisia sijoitusrahastoja. Mehän olemme nyt täällä kuulleet Norjan edustajaa. Edellytykset ovat tietenkin jokaiselle valtion sijoitusrahastolle omanlaisensa ja menestys tällä alalla ei välttämättä ole sellaista, että sen voi noin vain kopioida jonnekin muualle. Siksipä haluaisin esittää ensin kysymyksen herra Famrakille, valtiosihteerille Norjan eh, valtiovarainministeriössä. Voisitteko mennä vähän eh, yksityiskohtiin ja antaa tarkemman kokonaiskuvan siitä, mitä ododellytyksiä tarvitaan, jotta saadaan aikaan kestävästi toimivia, menestyksekkäitä valtiollisia sijoitusrahastoja, miten niitä voidaan luoda ja ylläpitää. Esitän tämän kysymyksen myös sitä taustaa vasten, että pitäisikö Euroopassa pohtia sitä, että luotaisiin paremmat puitteet tällaiselle valtiolliselle sijoitusrahastolle. Ja toinen kysymys, joka minua kiinnostaa, mutta tämä koskee kaikkia. Mitä tälle asialle tapahtuu, kun syntyy jännite näiden poliittisten tavoitteiden välillä, joita valtiollisella sijoitusrahastolla on, ja sitten voittotavoitteiden välillä. Tämähän jännite syntyy väistämättä, jos tiettyjä omaisuuseriä haluaa edistää, jotka eivät välttämättä tuota sitä voittoa, jota ehkä halutaan. Miten silloin toimitaan valtiollisessa sijoitusrahastossa? Kiitoksia. Öö If I may um, uh, answer the, question, uh, Mr. Balz. Um, Jos saan vastata tähän kysymykseen, edustaja Balz. Meillä on kokemusta luonnollisesti meidän omasta rahastostamme. Ja jotkut avainedellytykset, että tällainen rahasto toimii menestyksekkäästi, on se, että on selkeät tavoitteet – Meillä se on ihan puhtaasti taloudellinen tavoite. Olisi hankalaa käyttää yhtä ja samaa rahastoa moneen eri ta- tarkoitukseen. Toisekseen avoimuus rahastossa on äh, välttämätöntä, jotta saadaan. Avoimuus on tärkeää tällaiselle avoimelle yhteiskunnalle, kuten eurooppalaiset valtiot ovat, jossa raportoidaan kaikesta, mitä tapahtuu rahastossa. Se antaa tarvittavaa luottamusta kansalle, joka loppujen lopuksi on omistaja. On tärkeää myös pitää erillään selkeästi roolit. Ministeriön rooli, jota minä edustan. Me laadimme tällaisia yleisiä suuntaviivoja, ohjeviivoja rahaston hallitsijalle. Ja sitten on Norjan pankki, joka sitten operoi tätä rahastoa. Kiitos. Sitten. Uh, the question of the, um... tähän kysymykseen, miten sovitaan yhteinen poliittinen tavoite ja tuotto. Avainkysymys mielestäni liittyy investointisääntöihin, joten jos valtion sijoitusrahoitus rahasto sijoittaa tiettyyn omaisuuteen, jos tämän valtuuden luonne on pitkän aikavälin toimintaan liittyvää, niin silloin valtion investointirahasto voi odottaa, että voisi erottaa tällaista investoinnista. Tämä ehkä selittää, miksi monet valtion sijoitusrahastot investoivat kaupattaviin varalliston suurin osa äh, liittyy, investoidaan osakkeisiin. Ne asiat, jotka eivät ole likvideitä, kuten kiinteistöt, ne pysyvät silloin mukana investoinnissa, eivätkä voi vaikuttaa helposti tähän asiaan. Please. Um, I think like... Kuten kaikki hyvät kysymykset, tämä on hyvin vaikea kysymys vastata voidaan erottaa poliittinen kahdella eri tavalla. Pali- poliittinen siinä mielessä, että se edistää jonkun maan etua tai jonkun tietyn ryhmän etua, mutta voi olla myös hyviä poliittisia tavoitteita. Esimerkiksi Norjalla on kestävyyden ja sosiaalisesti vastuullisen sijoittamisen tavoite, ja tämä voi olla hyödyksi myös rahaston käyttäjille, joten siinä mielessä se on hyvin myönteinen tavoite. Usein tämän poliittisen tai kehitystavoitteen ja kaupallisen tavoitteen välillä on päällekkäisyyttä, mutta silloin kun päällekkäisyyttä ei ole, on ehkä mahdollista käyttää julkista rahoitusta, jos vaikkapa vihreän energian hankkeen tuotto ei ole riittävän korkea, että se olisi kiinnostava valtiolliselle sijoitusrahastolle, mutta siihen halutaan investoida, koska se on yhteiskunnallisesti toivottavaa. Sitä voitaisiin täydentää tuilla, mikäli ne ovat avoimia. Tämä olisi tapa tasapainottaa näitä kahta tavoitteita. Ja on tärkeää, että valtiollisella sijoitusrahastolla on hyvä hallinto, mutta meidän pitäisi olla yhtä lailla tiukkoja yksityisten sijoittajien suhteen, koska me esimerkiksi vaadimme aivan oikein, että valtiolliset olisivat hyvin avoimia, mutta me vaadi sitä vipu rahastoilta, hedge-rahastoilta. Jos valtiollinen sijoitusrahasto investoi hedge-rahastoon, niin silloin meillä ei ole avoimuutta, vaikka valtion sijoitusrahasto olisikin avoin. No. Äh. Kiitos. Täytyy tässä nyt hieman katsoa äh, kelloakin, koska meillä on äh, äänestys tämän jälkeen. Äh, SND-ryhmästä Permas Beres, olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitän näistä puheenvuoroista. Tätä aihetta ei kovinkaan usein tässä valiokunnassa käsitellä. Mitä tulee toimivaltuuksiimme, kysymys kuuluu, pitäisikö olla tällainen yhden integroitu Euroopan lähestymistapa, mitä tulee näihin valtion Muistan kriisin alkuvailta, jolleen puheenjohtaja Barroso otti esille näitä kysymyksiä ja sitten todettiinkin, että varsin vähän oli tehty näissä rajaisuuksien parissa Euroopassa, EUssa. Yksi asia, joka minua kiinnostaa, Nimittäin tähän mennessä on puhuttu paljon valtion sijoitusrahastoista, niiden sijoituskapasiteetista, mutta yksi aihe, joka herättää paljon tunteita, on silloin, kun on tällainen investointistrategia näissä rahastoissa, joka tavallaan uhkaa valtioita, suvereniteettia, ja ne voivat puuttua valtion etuun sitä sen omaa tahtoa vastaan, erityisesti vaikka suurten infrastruktuurihankkeiden yksityistäminen vaikka, ne joutuvatkin näihin valtion investointirahastojen käsiin. Ja esimerkiksi USAn lainsäädännössä on mekanismeja olemassa – tarkistaa tällainen asia? Pitäisikö Euroopassa olla tämän tyyppisiä tavallaan suojautumisvälineitä? Sitten mitä tulee rahastoiden hallinnointiin, pitäisikö vaatia, että ne rahastot, jotka investoivat Eurooppaan, käyttäytyvät tietyllä tavalla vai lainsäädäntö tässä muodossa, onko sitä, riittävällä tasolla? En esitä niin erityisemmin kenellekään teistä, mutta oletan, että joku teistä varmasti haluaa vastata. Kuka haluaa vastata? Onko kuka, joka haluaa vastata vapaaehtoisesti? Äh, Van Raak, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Suurin osa kysymyksestäni ei välttämättä äh, suoraan sovellu Norjan rahastoon, koska yleisesti ottaen me investoimme hyvin pieniä äh, osuuksia jokaisessa, jokaisen yritykseen. Meillä on sisäiset ohjeet siitä, että mitään investointeja pääomiin sen ei saisi, pitäisi olla enempää kuin kymmenen prosenttia yrityksen pääomasta joten me emme halua joutua mihinkään tällaisiin valtaustilanteisiin. Ymmärrän toki, että tästä tämä voi olla ongelma. Joten meillä on pääomasuhteen tällainen raja. Kun tulee investointeihin kiinteistöihin, siellä meillä on suurempia omistajuuksia, joka on kiinteistösektorin luonteenkin mukaista jos pitäisi investoida äh, listaamattomaan infrastruktuuriin, siellä omistajuusosuudet olisivat suuremmat kuin 10 prosenttia. Joten nämä ongelmat liittyvät lähinnä tuon ensimmäisen kaltaisiin ongelmiin. Kiitos, ja sitten vielä teidän vuoro. Ihan lyhyesti. Tämä on jälleen kerran erinomainen kysymys voitaisiin asettaa ehtoja esimerkiksi, jos yritys yksityistetään. Ensin se hinta, jolla se ostetaan, ei ole mikään paniikkihinta, mutta olemassa oleva yritys pitäisi yhdistää uuteen sijoitukseen. Tämä on erittäin tärkeää ajatus, ettei vaan yritetä ostaa mahdollisimman halpoja omaisuuseriä, vaan yritetään parantaa tuottavuutta ja kapasiteetteja. Ehkä tämä voitaisiin tehdä lainsäädännön kautta tai kannustinten kautta. Ajatuksena olisi kannustaa uuteen tärkeään sijoittamiseen. I think that, uh... Ihan lyhyesti, niin, varsin relevantti kysymys. Tämä liittyy kovasti avoimuuteen ja tyypillisesti täytyy tehdä ero omaisuuden välillä, joita voidaan, voidaan kaupata ja joita ei. Kaupattavien omaisuuserit voidaan määritellä lainsäädännöllisesti investoinnin maksimimääränä. Ajattelen yhtä ainoa instrumenttisuus osakkeiden kannalla omistajuus on tämä, jolla arvioidaan, mutta myös kiinteätuloiset omaisuuserät, niiden mä, voitaisiin eh, estää potentiaaliset etuudistiriidat rajoittamalla ostoja. Jos avainkysymys on siinä, miten varmistetaan se, että riittävä avoimuus liittyy välineeseen, että luodaan tarvittavat turvatakeet, joiden kautta varmistetaan riippumattomuus omaisuuserissä, joihin investoidaan näistä valtion sijoitusrahastosta käsin. E Eera Lyke, haluatteko te ECR-nimissä puheenvuoron? No, minä tulen puhumaan Saksaan. Tällainen valtion rahasto käyttää valtion rahoja joita investoidaan eh, omaisuuden eh, rakentamiseen tiettyyn tarkoitukseen. Ja eh, tämä raha tulee usein valtiolla esimerkiksi veroista tai raaka-aineista ja tarkoitus on antaa se takaisin kansalaisille veron alennuksin. Jos tätä katsotaan sillä tavalla, niin tämähän on tällainen, tällaista tavallaan mm, pakkoomaisuuden kasvattavista joka ei kuitenkaan joka, jolla on poliittinen tuki, koska valtiohan, kansalaisethan valitsevat poliitikot ja sitten tämä rahasto rahastoi tai sijoittaa näitä rahoja pitkän aikavälin rahastoihin tai investointeihin ja kansalaisten tulee sitä tukea. Mutta tässä nyt on kuitenkin va- kansalaisten vapaaehtoinen päätös. Niin, että äh, kansalaiset voisivat äh, myös äh, vaikuttaa siihen, mihinkä investoidaan. Koska voihan olla, että osa kansalaisista haluaisi enemmän tietynlaisia investointeja, ja olisivat valmiita myös käyttämään siihen yksityisiä varoja, rahoja ja etäisi merkiksi tällaisen rahaston tullat voisivat äh, olla kiinnostavia ihmisille, koska tällä hetkellä ei paljon korkoja mistään saa. Eli valtiollisissa sijoitusrahastoissa, onko siellä mietitty myös sitä, että voitaisiin käyttää myös äh, ähm, pääomamarkkinoiden yksityisiä äh, pääomia jotta voitaisiin toteuttaa tietyt investointiprojektit. Wait for translation. Who willing to answer? We start with Mr. Kuka haluaa rahaa vastata? Um, I think that in, in some cases... Uskon, että joissain tapauksissa voitaisiin sanoa, että mhm. näin jo tapahtuu. Esimerkiksi Kiinan hallitus ja muut hallitukset ovat asettaneet osan omaisuuserissään, en tiedä ovatko ne varannoista tai mahdollisesti valtioista sijoitusrahastoista, ähm, luodakseen tämän asian infrastruktuuripankin. Ja eurooppalaiset hallitukset 50-luvulla äh, asettivat omat varansa oikein hyvään käyttöön, nimittäin äh, loivat pääoman Euroopan investointipankille ja sitä on lisätty. Ja sitten tietenkin äh, lainataan pääomamarkkinoille näiden instituutioiden kautta ja sitä kautta saa aikaan äh, vipuvaikutusta. Mm. jo lainaamalla yksityisiltä pääomamarkkinoilla tai yhteisrahoittamalla hankkeita yksityisiltä sijoittajilta. Tämä on ok, koska käytetään ähm, hyvin kokeiltuja instituutioita, mutta ei ole hyvä ajatus, että nämä valtiolliset suoraan lainaisivat, koska se teki se ne herkiksi yksityisille sijoittajille ja äh, tämä voisi aiheuttaa ongelmia. Näiden valtiollisten sijoitusrahastojen hieno puoli on se, että niiden pitkän aikavälin omaisuuserät voidaan sijoittaa ilman volatiliteettia. Ähm, Kiitoksia. Meidän äh, valtion sijoitusrahastomme perustuu tuloihin öljyn ja kaasun viennistä Tämä on tavallaan tästä ei-uusiutuvaa tuloa äh, valtiolle ja meidän sopimuksemme väestön kanssa on, että me hyödynnämme tätä voimavaraa lyhyen, lyhyessä aika, lyhyen ajan verran mutta kuitenkin suuremman määrän sukupolven, tai useamman sukupolven kuin vain yhden pitäisi voida tästä kuitenkin hyötyä. Siis viittaan uusiin sukupolviin tämän hetkisen jälkeen väestönsä saa tähän sukupuolten, sukupolvien väliseen sopimukseen ja varainkäyttöön, eikä ilman, että vähennetään verotaakkaa. Ja tässä levitetään tätä vaurautta eri yli sukupolvien. Nyt vaarat ovat yli kolmikertaisesti BKT, bruttokansantulon tuotteen Teoriassa, jos lisätään pääomaa rahastoon yksityisiltä markkinoilta, niin tässä ei toimittaisi rahaston tavoitteiden mukaisesti enää. kun pyritään turvaamaan rahat eh, norjalaisille pitkän aikavälin investointeina. Kiitos. Sitten ENF. Venna Mono. Bonjour aux intervenants et merci d'être... Äh, hyvää iltapäivää, hyvät vieraamme. Kysyisin kysymyksen valtionsihteeriltä, ja tämä koskee investointistrategioita ja valtioiden suvereniteettia näissä rahastoissa julkiset varat ovat kolossaalisia näissä varastoissa. Investointipäätös tiettyyn maahan tai yritykseen voi vaikuttaa merkittävällä tavalla maailmanlaajuisesti. lähi ja Aasian rahastot kaikkein suurimpia, jos poikkeuksena nähdään Norjan tapaus. Olemme sitä mieltä, että valtion sijoitusrahastot ovat sekä esimerkki että uhka. Pitäisi käyttää älykkäästi öljytuotteita, voidaan valmistautua öljyn vähyyteen, niin sitten kriisin yhteydessä voidaan tehdä pitkän aikavälin sijoituksia, tätä kautta voidaan vakauttaa taloutta, mutta valtion sijoitusrahastot voivat olla myös uhka silloin, kun ulkomaan investoinnit ovat liian massiivisia ja ne vaarantavat jonkun kansakunnan itsenäisyyden Ranskassa. Katar on todella vahvasti läsnä suurimmissa pörssiyrityksissä. Minulla onkin joitakin kysymyksiä, että ymmärtäisin paremmin teidän toimintaa toimintaanne. Miten politiikka vaikuttaa investointipäätöksiinne, erityisesti valtion joukkolainoihin? Minkälainen investointistrategia erityisesti kuinka kauan aiotte olla mukana eri yrityksissä sijoittajina? Onko sellaisia tapahtumia, että riittämätön tuotto saa teidät etsimään ja vai, tai vaikuttamaan yrityksen toimintaan ja johtoon? Toisin sanoen, oletteko tällaisia aktiivisia osakkeenomistajia? sitten teidän rahaston on sulkenut pois tiettyjä yrityksiä salkustaan erityisesti ydinsektorilla tai fossiilisen polttoaineen, kuten hiilen kohdalla. Ajatteko sulkea pois myös tällaisia epäeettisiä yrityksiä, jotka eivät toimi hyväksyttävällä tavalla sosiaalisesti tai esimerkiksi jos äh, alkata, annetaan liian suurta palkkaa johtajille, jotka toimivat kuitenkin epäkestävällä tavalla. Uh, yeah, thank you. Um, I'll try. Kiitos. Yritän nopeasti vastata tähän kysymykseen. Tässä on tärkeää, että jaetaan vastuuta valtiovarainministeriön ja äh, rahaston johdon välillä. Meillä on selkeät äh, johtoviivat ja ohjeet johtajalle. Ensinnäkin hänen tehtävänsä on kasvattaa äh, taloudellista voittoa tiettyjen riskirajojen sisällä. Ja jokainen investointipäätös tehdään meidän keskuspankissamme. Ja mitä tulee esimerkiksi jokaisen äh, arvopaperin äh, tuottoon ja siihen, onko mihinkä hyvä, mikä tuotto on mistäkin ja onko siihen hyvä, ja hyvä mm, investoida. Mutta toki meillä on myös eettisiä ohjeviivoja siihen, mitä me sallimme, mihin sallimme investoitavan. Esimerkiksi aseisiin tai ydinaseisiin ja sellaiseen sektoriin, sellaisiin sektoreihin ei saa investoida meidän äh, loppuomistajamme eli Norjan väestö ei halua tehdä voittoa siitä, että luodaan esimerkiksi ydinaseita tai joukkotuhoaseita. Sen vuoksi tällaisten äh, aseiden tuottajat on jätetty investointilistalta pois. ja sama koskee tiettyjä epäeettisiä kantoja. On myös asia, joka jättää yritykset pois investointilistalta. Kuka muu ei halua. Tähän vastaa seuraava listallani EPP Stolojan. Olkaa hyvä. Thank you. I have... Kiitoksia. Minulla on kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys menee Norjaan. Äh, Norjan valtiolliseen sijoitusrahastolle. Te sanoitte, että keskuspankki, joka hallinnoi tätä valtiollista sijoitusrahastoa, että sillä on mandaatti valtiovarainministeriöltä. Jos sillä on valtiovarainministeriöltä mandaatti, niin silloin se on vastuullinen valtiovarainministerille – tästä mandaatista. Tämä on vähän eh, epätavanomaista meille eh, tämä suhde eh, valtiovarainministerin ja keskuspankin välillä. Keskuspankkien on riippumaton rahapolitiikassa ja niin poispäin. Lisäksi pitäisi olla erityistuntemusta sijoitus pankkitoiminnasta, joka ei ole niin sopivaa keskuspankilla. Se tarkoittaa, että siellä sitten varmaan kehitellään tällainen oma yksikkö tätä varten. Toinen kysymys menee herra Guidolle. Paljon helpompi sanoa Guido kuin teidän sukunimenne. Ähm, minä olen Romaniasta. Meillä oli kokonainen, on kokonainen historia siitä, miten hallinnoida valtion yrityksiä. Me yritimme eh, luoda erityisviraston, joka hallinnoisi valtion viras, eh, yrityksiä. Sillä toi sitten mandaatin näiden yritysten hallinnoijille ja niin poispäin. Nyt tulee tämmöinen uusi ajatus, nämä valtiolliset eh, sijoitusrahastot. Äh, halutaan, että valtio perustaisi tällaisia valtiollisia sijoitusrahastoja, jotka toisaalta hallinnoisivat valtion pääomaosuutta näissä valtion yrityksissä ja toisaalta myös sitten sijoittaisivat. Valitettavasti minun kysymykseni on, miksi olisi parempi käy, ottaa resursseja, jotka eivät liity öljyyn tai tällaiseen ylimääräiseen yllättävään voittoon, niin kuin Norjassa oli, teillä oli korkeat öljyn hinnat ja sitten te päätte perustaa tällaisen valtiollisen sijoitusrahaston, mutta tässä halutaan ottaa kaikkien valtion yritysten osingot ja sitten sijoittaa ne. Miksi tämä olisi parempi kun ajatellaan korruptiota ja muita tällaisia asioita, jotka ovat hyvin yleisiä Romanian kaltaisissa maissa. Miksi tämän pitäisi olla parempi kuin se, että nämä määrärahat pidetään valtion budjetissa ja tehdään päätökset julkisista investoinneista parlamentin päätöksentekomenettelyn kautta. Ja sitten minulla on teille, Rova Griffith, myös kysymys. Voi olla vaihtotaseen vaje, mutta silti voi olla moderni talous. Nyt minun kysymykseni kuuluu, että millaisessa tilanteessa voi käyttää kansainvälisiä varoja, jotka ovat kansallisen pankin taseessa – tällaisen valtiollisen sijoitusrahastoa varten? Kiitoksia. Long questions, please short answers. No niin, se oli pitkä kysymys, että lyhkäiset vastaukset sitten. Um, no, yritän nyt selvittää, mikä meidän suhteemme on keskuspankin ja ministeriön välillä. Meillä on kaksi erilaista suhdetta näiden kahden elimen välillä. Kuten sanoittekin, äh, rahapolitiikka on siinä, keskuspankki on täysin riippumaton valtiovarainministeriöstä, mutta sitten taas tässä toisessa roolissaan, eli äh, rahaston hallitsijana keskuspankki toimii osaksi historiallisista syistä. Me olemme pitäneet äh, keskuspankkia parhaiten sopivana rahaston vaalijana. Ja tässä suhteessa rahaston hallinta on eriytetty omaan erityisyksikköön keskuspankissa. Se on keskuspankin investointihallinta, jolla on sillä siis vain yksi asiakas, eli valtiovarainministeriö. ja sitä kautta sitten hoidetaan tämä investointimandaatti, jonka me annamme siis keskuspankin tälle erityisosastolle. Kiitos. I would address your question from the... Alkaisin tavallaan vasta tähän prosessin kannalta. Jos haluaa tarkastella eroa Äh, omaisuudenhoitoyrityksen tai valtion äh, sijoitusrahaston päälle, niin pääero budjettisyyksessä liittyy tähän poliittiseen sykliin. Jos haluaa olla riippumaton politiikasta, koska haluaa tällaisen sukupolvien välisen sopimuksen aikaan, ja käyttää näitä resursseja sen pidem- paljon pidemmällä aikavälillä. Silloin yrittää luoda sellaisen ta- tie- instituutin, joka on riippumaton. Riippumattomuus tarkoittaa sitä, että asetetaan avoimet kriteerit, joihin liittyy selkeä vastuuvelvollisuus ja kunnolla mitataan myös tuloksia. Silloin tätä voidaan hallinnoida ehkä samalla tavalla kuin vaikka Norjassa. Ja ministeri voi olla mukana toiminnassa ja sitten delegoidaan tämä hallinto, koska ei haluta, että vaikutetaan poliittisesti investointipäätöksiin, jota saattaa syntyä poliittisista sykleistä johtuen tai vaalikausta johtuen. Uh, Kun me odotamme tässä nyt äh, kolmatta vastausta, niin äh, tässä hieman aikapaineita. I think that, um... No yritän olla nopea. Tässä täytyy äh, erottaa vaihtotase pääomasta, jos vaihtotasella on hyvin suuri ylijäämä ja se näyttää siltä, että se on pysyvä, kuten esimerkiksi Kiinalla on ollut niin silloin olisi järkeä investoida osa näistä varoista. Mutta jos on ylijäämää, joka johtuu väliaikaisista toimista, niin silloin on ehkä järkeä jättää osa näistä varauksiin vähintään kolmeksi kuukaudeksi joka on peruslähtökohta, mutta myös jos on suuria pääomavirtoja, nekin voidaan huomioida, koska nämä lyhyen aikavälin pääomavirrat voidaan laittaa näihin varauksiin. Ja loppujen lopuksi tämä voi olla myös hyväksi kansalaisille, jos talous heikkenee. Eli jos on potentiaalisesti äh, haavoittuvainen tilanne, niin silloin voisi vaikuttaa hyvältä siirtää paljon rahoja varauksiin tai varantoon. Mutta jos on pitkän aikavälin ylijäämää, kuten Saksa tai Kiina ovat hyviä esimerkkejä, niin silloin olisi järkeä äh, käyttää niitä valtiosijoitusrahastoissa välineinä mahdollisimman järkevästi joko niin, että sijoitetaan ulkomaille tai sitten, että sijoitetaan kotimaan markkinoille. Kiitos. Sitten Poltang. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia vieraillemme siitä, että ovat täällä. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen on valtiosihteerille. Ja antaakseni vähän kontekstia. Euroopan parlamentti kovasti edistää vastuullisen sijoittamisen periaatteita YK periaatteiden mukaisesti. Tämä äh, löytyy esimerkiksi eläkerahastodirektiivistä niin, että jotkut eläkerahastot ovat jo vapaaehtoisesti liittyneet näihin YK periaatteisiin, mutta nyt ne ovat lainkin mukaan vastuussa. Miten Norjan valtiollinen sijoitusrahasto Ähm, vastaa näihin YK ESG-kriteereihin. Ja toinen ajankohtainen aihe Euroopan parlamentissa, joka liittyy veron kiertoon, koska minä luin, että silloin kun Panama-paperit julkaistiin, valtiosijoitusrahastot menettivät äh, suuren osan arvostaan, koska hyvin paljon sijoitettiin tuettiin yrityksiä, jotka liittyivät Panama-papereihin. Tämä on rahoituksen riski, mutta myös poliittinen riski, joten kovasti haluaisin tietää, miten Norjan valtiollinen sijoitusrahasto toimii tällaisena luotettavana sijoittajana ja miten se voi parantaa sitä kestävänä sijoittajana. Ja sitten toinen kysymys on äh, Griffith Jonesille. ESIR suhteen ehdotettiin, että Saksa ja Hollanti voisivat vähentää vaihtotaseen ylijäämäänsä siirtämällä eh, eläkerahastojen sijoituksia Eurooppaan. Onko tämä paras ratkaisu? E-, e-, eikö olisi helpompi tehdä tätä? No, näen, että nyökkäilette. Olen iloinen kuullessani tämän. Eh, thank you. Um... Kiitoksia ensinnä. Niin korostaisin, että Norja edistää vahvasti YK mm, investointiperiaatteita. Olemme tyytyväisiä siitä, että useat erityyppiset rahastot pohtivat myös valtion eläkerahastomahdollisuutta nähdäkseen täyttyvätkö vastuullisuuskriteerit. Mitä tulee sitten veronkiertoon, hyvä, että tämäkin kysymys tuli esille. Suurena globaalina pitkäaikaissijoittajana on, tämä on tärkeää meidän pitkän aikavälin tuotoillemme, ei vain toimia vastuullisesti ympäristö kannalta katsottuna samoin sosiaalisessa mielessä, vaan myös pitää toimia vastuullisesti verotuksellisissa kysymyksissä. Me tuemme sitä, että yritysten pitää maksaa veronsa siellä, missä toimivat. sen mukaan kuin verolainsäädäntö on määritelty isäntämaassa? So uh, I think that's a very good question. Uh, in fact, I have always been writing... Niin, uh, Tämä oli hyvä kysymys. Olen tehnyt äh, professori Stiglitzin kanssa tässä kirjaa, jossa me sanomme, että ensimmäinen vastaus, jonka viittaisitte, äh, olisi se, että vähennetään näitä käyttää liiallisia ylijäämiä maissa, kuten Hollanti tai, tai Saksa, jolla on negatiivisia vaikutuksia ei ainoastaan muuhun EU-hun, vaan koko maailmaan. Koska vaihtotase Saksassa on nyt suurempi kuin, tai ylijäämä siinä on suurempi kuin esimerkiksi Kiinassa. Ja johtuen esimerkiksi investoinneista, Saksahan on ollut hyvin menestyksekäs, niin omaan maahan investointi on ollut kuitenkin kohtuullisen matalaa ja sinne pitäisi saada enemmän investointia esimerkiksi digitalisoimiseen ja tällaiseen ja silloin esimerkiksi palkat voisivat nousta. Jos palkat kasvaisivat Saksassa, niin saksalaiset voisivat lähteä enemmän lomille Kreikkaan ja Italiaan ja heillä olisi siellä todella kivaa, mutta se olisi samalla hyväksi Kreikan ja Italian talouksille. Joten tätä ekonomistit kutsuvat win-win tilanteeksi. Eli tämä olisi ensimmäinen vastaus. Mutta siitä huolimatta tätä ylijäämää jäisi aika paljon ja tämä on aika mielenkiintoinen asia se, että olisi tällaisia äh, kaupallisia investointeja. No, Saksahan on investoinut paljon esimerkiksi rakennerahastojen ja muiden kautta, mutta se, että investoitaisi kaupallisia investointeja yksityissektoreihin muissa Euroopan maissa, niin tämä auttaisi sitten parantamaan Euroopan vaurautta muuallakin. Kiitokset. Aika loppuu, mutta meillä on vielä yksi puhuja. Äh, Jakob von Weizsäcker. <laughs> joka on juuri palannut Kreikasta lomilta. I, I really have two questions. No, minulla on kaksi kysymystä tämän erittäin mielenkiintoisen keskustelun jälkeen. Ensimmäinen kysymys liittyy siihen rooliin, joka valtiollisella sijoitusrahastolla mahdollisesti on, kun muutetaan hallitusten lainanantoa hallitusten sijoittamiseen, hyvin monipuoliseen sijoittamiseen. Ja on mielenkiintoista huomata, että Norja, vaikka silläkin on valtiollinen sijoitusrahasto, joka on kaksi ja puoli kertaa niin suuri kuin sen BKT, niin sillä on 30 prosentin valtionvelka. Yksi tapa ajatella tätä on, että voisitte päättää maksata, maksaa velkanne ja sitten, että teillä on vähän pienempi valtioiden sijoitusrahasto, mutta te päätitte päinvastoin pitää velkanne ja sitten teillä on vähän isompi valtioiden sijoitusrahasto, joten olisiko tämä ajatus valtioille Euroopassa, jossa on hyvin alhaiset lainakustannukset ja korkotaso on hyvin alhainen, että ne toimisivat samoin? sanovat, että ilmeisesti on suurta halokkuuta saada turvallisia sijoituskohteita, esimerkiksi äh, valtiovelkakirjoja äh, korkean luokituksen valtioista ja sitten investoida nuo rahat vähän samalla tavoin kuin Norjan mallissa? Tämä on ensimmäinen kysymys. Ja toinen kysymys on se, että olisiko hyvä ajatus äh, mahdollistaa kansalaisille, joilla on vaikeuksia yksityiseltä sektorilta löytää tapoja sijoittaa pitkällä aikavälillä alhaisin transaktiokustannuksiin. Olisiko he, voisi, pitäisikö heille mahdollistaa se, että he investoisivat valtiollisen sijoisrahastoon, johon he luottavat tällä tavoin hyödyntää tätä infrastruktuuria, joka on luotu? Tämä kysymys on pääosin norjalaiselle valtiosihteerille, mutta myös kenelle tahansa muulle, joka haluaa vastata. Um. Kiitoksia kysymyksestänne. ensin on, siinä on järkeä useimmillekin maille, että on tietyn tasoista, tietyllä tasolla velkaa. finanssiteknisistä syistä voidaan pitää yllä markkinoita – hallituksen joukkolainamarkkinoita. Jos ei ole mitään joukkolainaa jotain velkaa, niin silloin ei markkinoitakaan voi olla eikä markkinahintaa hallituksen joukkolainoille omassa valuutassa. Sitten tulee sitten siihen, että salitaan muiden maiden tai muiden sijoittajien yleisesti ottaen sijoittaa myös valtion sijoitusrahastoihin niin tätä emme kyllä harkitsisi Norjan e, valtion eläkerahastossa, mutta tietysti muut samantyyppiset rahastot voisivat ajatella sitä eri tavoin. Very much. No one else. Kiitoksia, eikö ketään muuta? The second point is very interesting one to encourage citizens. Tämä toinen asia on hyvin mielenkiintoinen se, että rohkaistaan Äh, ihmisiä äh, sijoittamaan äh, valtiolliseen sijoitusrahastoon. Ja ja valtiot eivät voi sijoittaa tähän. Ne eivät tuota paljon voittoa, mutta on hyvin vastuullisia. Se on hyvä sijoitus. Se siis hyvä idea helpottaa tätä vielä enemmän, luoda spesifisiä mekanismeja, kuten japanilaiset ovat tehneet esimerkiksi erityisiä säästömahdollisuuksia. Tämä on erittäin mielenkiintoinen ajatus. Thank you very much, uh, and I want to thank all of our three panelists. Kiitos oikein paljon ja kiitän kaikkia kolmea äh, panelistia. Olen pahoillani, että meillä ei ole aikaa nyt äh, lähdä tässä loppupäätelmiä vetämään. Meillä aika loppuu, mutta oli ilo saada teidät tänne ja tämä keskustelu oli hyvin mielenkiintoinen ja voimme sitten jatkossakin käydä näistä muita keskusteluita ja annan nyt sitten Robertolle takaisin puheenvuoron, joka on siis puheenjohtaja. Kiitoksia Markus. Ensinnäkin minulla on muutama ilmoitusasia. Ensimmäinen on hyvin surullinen. Sain kuulla eilen iltapäivällä, että Karol Piren on valitettavasti ähm, kuollut poliittinen neuvonantaja alderyhmässä valiokunnan äh, nimissä haluaisin osoittaa surunvalittelun ja sympatiamme hänen perheelleen, ystävilleen, omaisilleen, äh, ystäville alderyhmässä. Kora, ole hyvä. Roberto. Kiitos Roberto. Tämä on se sellainen puheenvuoro, mitä ei koskaan haluaisi käyttää. Haluaisin lainata Giefer Hofstadia ryhmämme puheenjohtaja. Hän sanoi, että hän tulee aina muistamaan Karolin ammattilaisena, joka oli sitoutunut työhönsä ja aina asioiden tasolla hyvin informoitu ja tarkka yksityiskohdissa. Hän oli luotettava ja kun me tutustuimme hänen paremmin, niin hän oli myös hyvin lämmin henkilö. Hän oli erittäin kunnioitettu kollegoittensa joukossa ylitse puolueen rajojen. Ja hän oli esimerkillinen kollega, joten me haluaisimme kaikki äh, ilmaista äh, sympatiamme ja osanottomme hänen perheelleen sekä kaikille kollegoille, jotka työskentelivät hänen rinnallaan. Kiitos. Thank you. Maybe we can have a moment of silence. Kiitoksia. Ehkäpä voimme pitää hiljaisen hetken. Now, summary or recommendations and decisions taken at the... Sitten suositukset ja päätökset, jotka tehtiin viime koordinaattorien kokouksessa 11. huhtikuuta. Koordinaattorit päättivät luoda oma-aloitemietinnöt EUn ja kolmansien maiden suhteesta liittyen rahoituspalveluasetukseen ja valvontaan ja kestävään rahoitukseen. Nimitykset rahanpesu ja rikoslainsäädäntö 55 plus lausunto vihreälle ryhmälle 55 plus EPPlle jäädytys ja mm, takavarikkomääräykset. Sitten IPRES 9 ja fast tracking päätettiin jakaa ja sitten koordinaattorit päättivät vielä harkita sitä, että ei edettäisi tässä äh, velkavälineissä vakuullinen velkaväline. Tätä tarkastelemme vielä sitten. Olemme päättäneet käydä mielipiteen vaihtoa Jacques de Rosierin kanssa tässä asiassa toisen tason toimenpiteiden valvonta. Päätimme vastustaa neljättä rahanpesun vastaista asetusta, jossa katsellaan tätä kolmansien maiden listaa, jossa on strategisia puutteita. Minä tulen olemaan esittelijänä tässä asiassa. Julkiset kuulemiset päätettiin kuulemista pidentää 30 minuutilla. Näin on jo tapahtunutkin. Sitten kohta neljä esityslistallamme toimijoiden välisten neuvottelujen tulokset. Meillä oli arvopaperistamista ensimmäinen keskustelu 3. huhtikuuta. Päätimme CRR sanamuodon muuttoa, että kehitellään teknisiä standardeja CRRn artiklassa 70e, niin kuin komission ehdotuksessa. Ja sitten mahdollisuus muuttaa CRR Eli siis pyydämme lainsäädäntöehdotusta komissiolta, emmekä delegoitua säädöstä. Kaksi mandaattia teknisellä tasolla liittyen komission kertomukseen. Tässä otetaan huomioon neuvoston ja Euroopan parlamentin huolenaiheet ja komissio antaa kolme vuotta tämän säädöksen voimaan astumisen jälkeen aikaa. Sitten STS-säädöksestä hyväksyttiin teknistä työtä pyydettiin komissiolta ehdotuksia, jotta ESG-kriteerit SDS-ilmoitusvelvollisuudessa eh, tehtäisiin käytännönläheisemmiksi. Sovittiin eh, siirtämään teknilliselle tasolle SDS-artikla 28. Sitten eh, keskusteltiin mikro- ja makrovalvontatason ehdotusta ja mandaatin komissiolle, että se uudelleen arvioisi epävirallisen asiakirjan, joka käsitteli makrovalvontaa äh, puitteiston tiettyjä aspekteja. consider a revised proposal by the Commission without mandating single supervision by ESMA. Sitten päätettiin valvoa äh, Eh, valvonnan konvergenssia ja eh, luodaan yhteinen Esarin arvopaperistamistyöryhmä lisäksi eh, artikla 17 sanktiot, mutta me päässeet siitä vielä yhteisymmärrykseen, käsittelemistä lyhyesti ja yhteislainsäätäjät keskustelivat avoimuusvaatimuksista, joka tunnistettiin hyväksyttäväksi tavaksi virtaviivaistaa vaatimuksia, jotka liittyvät arvopaperisäilytykseen ja sovittiin näistä säilytyksistä ja yksityisten transaktioiden poissulkemisesta määrin olettaen, että yksityisten transaktioiden äh, selkeä määritelmä äh, otetaan mukaan. Mitään porsaanreikiä ei synny. Olen pahoillani, että tämä oli pitkä äh, raportti, mutta meidän velvollisuutemme on tehdä tämä, osoittaa avoimuutemme eh, kolmikantaneuvottelussa ja myös osoittaa, mitä edistystä on saatu aikaan. Vote. I would ask colleague to uh, prepare the voting card in order... Otan vaan tarkistaa ensin äänestyskortit. Tarkastusäänestys ensin. Äänestys alkaa. Okay, vote is closed. Good. Okay, now we vote, as you know, uh, Cora van Nieuwenhuizen report on Finland. Sitten Cora van Nieuwenhuizenin mietintö kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I, I, yes, I. Niin kyllä. Tarkistus yksi. 168 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaikki puolsivat kyllä. Sitten 168 siis puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Tarkistus 182 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 186 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 190 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi J puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 202 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi L puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi M puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 196 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi N puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 251 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tarkistamme uudestaan, kun äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 261 toinen osa puolesta vastaan tyhjää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 hyväksytty tarkistus 330 vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 313 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 316 puolesta vastaan tarkistamme. Äänestys alkaa. päättyy. Hylätty. Imko viisi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Imko 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty Imko 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi I, yksi, kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 93 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten koko teksti muutettuna. Niin Nimenhuutoäänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy 45 puolesta, 6 vastaan, 1 tyhjä. Onnittelemme esittelijää. Um. I need the last page to the next next meeting. I think we are close, no? Next, just I don't here. Okay. So next meeting. Uh... Seuraava kokous 3. toukokuuta kello 9-12.30 ja sitten iltapäivä myös kokous päättyy.